Siirrymme seuraavaan mietintöön. Rouva Veronika Keisarin mietintö, Etelä-Sudanin kehitys ja valtiorakenteiden kehittäminen. Puheenvuoro on Rouva Keisarilla, neljä minuuttia. Merci. Kiitos puhemies. Haluaisin aluksi esittää kiitokset, joita jotka haluan osoittaa varjoesittelijöille, mutta myöskin muiden valiokuntien jäsenille, jotka ovat antaneet varsin päteviä kannanottoja ja suosituksia Sudanin tilanteeseen. Sudan on viimeisin Afrikan maista saavuttanut itsenäisyyden kolme vuotta sitten tammikuussa. Järjestettiin kansanäänestys ja vuoden 2011, jos nyt oikein laskin, heinäkuussa. 9. heinäkuuta äh, itsenäisyysjulistus annettiin. Ja sen jälkeen YK yleiskokous hyväksyi sen jäseneksen. Asiat ovat edenneet nopeasti. Siis itsenäisyysjulistus äh, sai koko kansainvälisen yhteisön äh, tuen taakseen. Sitä käynnisteltiin jo vuonna 2005. Tarkoituksena oli saada päätökseen loputon sisällissota, joka oli syöstänyt Sudanin huonoon tilanteeseen. Nyt Etelä-Sudan on siis uusi maa, se on kuitenkin vielä heikossa tilanteessa. Sillä on sinänsä öljyvaroja, Jopa 88 prosenttia sen tuloista tulee öljyn piiristä, mutta selvää on, että se ei riitä. Pari-kolme vuotta on puhuttu Sudanin ja ylipäätään Etelä-Sudanin Pohjois-Sudanin välisistä jännitteistä, jotka liittyvät öljyn öljykuljetuksiin joko näiden vaiden välillä tai muihin maihin, myöskin YK, Troikka y- ja Yhdysvallat, Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat pyrkineet tarjoamaan apua Etelä-Sudanille, jotta ettei Sudan ajautuisi vararikkoon. Kyseessä on valtio, jonka asiat eivät etene kovinkaan mukavasti. 50 prosenttia ihmisistä elää köyhyysajan alapuolella. Ja niin kuin äsken sanoin, öljyriippuvuus on täysin absoluuttista. Mitään talouselämää eriyttymistä ei ole tapahtunut Kotonon sopimusta ei ole edelleenkään ratifioitu, joten Euroopan unionin on vaikea auttaa kyseistä maata. Ja korruptio rehottaa. Meillä ei ole täsmällisiä lukuja, mutta se on joka tapauksessa täysin ryöstäytynyt käsistä. Lapsikuolleisuus on koko maailman korkeinta luokkaa. Puolet nuorista tytöistä avioituvat jo 15-19-vuotiaina ja ainoastaan muutama prosentti tytöistä käy koulua. Ja kaiken kaikkiaan esimerkiksi ihmisoikeusaktivisteja, lehtimiehiä häiritään jatkuvasti ja kaiken kaikkiaan esimerkiksi eri kielten kirjo monimutkaista tilannetta. Kuitenkin on panostettava siihen, että myös Etelä-Sudan pääsee jaloille, koska sillä on merkitystä koko Afrikan sarvelle. Suositusten joukosta on löydettävissä esimerkiksi hyvä hallintotapa, ja äh, muita seikkoja, mutta kohdassa 9 ja 11 äh, äh, puhutaan tärkeistä seikoista, joita haluaisin vielä selkeyttää jonkun verran. Tässä todetaan, että Euroopan unioni on investoinut 813 miljoonaa Sudanin. Se on valtava määrä rahaa maalle, joka on edelleenkin demokratiaprosessin alkumetreillä. Meidän on pyrittävä siihen, että infrastruktuureita vahvistetaan, hallinnointikulttuuria parannetaan ja kaiken kaikkiaan Sudan saadaan raiteille, jotka luotsaavat sitä kohti parempaa tulevaisuutta. Grazie. Kiitos. Seuraava puhuja, edustaja Stier gospoo predsjednice ja bih elio pozdraviti rad izvjestiteljice u ovom izvjeu o. minä haluaisin kiittää esittelijää tekemästään työstä. Olen afet valiokunnan jäsen ja haluaisin mainita, kuinka tärkeä rooli ulkosuhdehallinnolla on ollut siinä, että ollaan parannettu suhteita Etelä-Sudanin ja Sudanin, Pohjois-Sudanin välillä. 80 prosenttia Etelä-Sudanin taloudesta on riippuvainen öljy, öljystä ja sitä pystytään viemään ainoastaan öljyputkilla, jotka kulkevat pohjoisen Sudanin kautta. Huonot suhteet pohjoisen ja etelän välillä ovat suuri tekijä ja eurooppalainen diplomatia on tärkeässä roolissa tämän asian hoitamisessa. Se, että suhteet ovat huonontuneet näiden maiden välillä, tuo vie asioita huonompaan suuntaan, kuten esittelijä mainitsi. Kiitos. Kiitos, herra Kelly. Kiitos puhemies. Me olemme keskustelleet Etelä-Sudanista usein otteeseen torstai-iltapäivänä, kun on puhuttu kiireisistä asioista. Jälleen kerran Sudan on estysistä tänään illalla. Tämä osoittaa, kuinka sitoutunut Euroopan unioni ja varsinkin Euroopan parlamentti ovat saman edistystä tässä erittäin haavoittuvaisessa uudessa valtiossa. Ja hyvä niin, koska meidän maineemme perustuu juuri siihen, että me olemme yksi suurimpia humanitaarisen avun antajia koko maailmassa. Ja tietystikin tämä maa tarvitsee hyvin paljon apua. Siinä on hyvin paljon mahdollisuuksia ja potentiaalia, mutta kokemuksemme mukaan sen mahdollisuudet hyödyntää esimerkiksi luonnonvarojaan, joita on hyvin paljon, ovat erittäin heikot, koska kunnallisinfrastruktuuria pitäisi kehittää tätä varten ja varmistaa, että ne toimivat, koska tämä johtaisi siihen, että tämä olisi paljon riippumattomampi ja elinkelpoisempi. Ja tietystikin koulutus on erittäin tärkeä asia kaikkien kannalta. Joistakin vanhoista piintyneistä pahoista tavoista täytyisi päästä eroon esimerkiksi, kun on kyse naisten kohtelusta. Kiitos. Grazie, non ci sono... Kiitos. Muita puheenvuoroja ei ole pyydetty, joten Roeli Keiser. Anno, ah, e allora scusate, diretta... Anteeksi, annan puheenvuoron suoraan äh, saman tien äh, komissaari Redingille. Uh, Kiitos. Puhemies, haluaisin onnitella de Kaiseria erinomaisesta mietinnöstä ja myös erinomaisesta kuulemisprosessista, joka on johtanut tähän mietintöön. Meillä oli hyvin kattava kuvaus tilanteesta, mutta myös niistä haasteista, joita Etelä-Sudanissa on, jotta se saavuttaa vakauden. Me olemme komissiossa yhtä mieltä monista suosituksista tässä mietinnössä, ja se on erittäin tärkeä etenemissuunnitelma EU-toiminnan, EU-toiminnalle Etelä-Sudanissa ja alueella laajemminkin. Tilannetta ei voida ymmärtää, jos ei katso tilannetta maan historian kannalta, mutta jos katsoo maan historiaa, niin huomaa, että kahdeksassa vuodessa maassa on rakennettu hallinnollisia toimielimiä, on parannettu ihmisten pääsyä koulutukseen ja terveydenhuoltoon ja on myös luotu mahdollisuuksia, parempia mahdollisuuksia elinkeinolle, elinkeinolle ja tämä on vaikuttava. Kuten esittelijä asiakkaasti nosti esille, Euroopan unioni on tukenut tätä Ähm, valtiorakenteiden kehittämistä ja kehitystä. Me olemme luoneet vakan kumppanuussuhteen maan hallinnon ja järjestetyneen kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tärkeiden kumppaneiden kanssa me olemme kärkenä luomassa uusia suhteita, jotka perustuvat vastavuoroiseen vastuullisuuteen tässä prosessissa. Me tulemme korostamaan tärkeä, sitä tärkeää, että luotetaan kotonusopimukseen siten, että saadaan luotua pysyvät suhteet Euroopan unionin kanssa. Minä haluan korostaa, kuinka komissio korostaa naisten ja tyttöjen roolin tärkeyttä tämän maan nousussa. Me olemme oppineet, että naisten ja tyttöjen sulkeminen pois taloudellisesta, poliittisesta ja sosiaalisesta elämästä on este kehitykselle, ja tämä on viesti, jonka me tulemme lähettämään Etelä-Sudanille. Grazie. La dis- Kiitos. Keskustelu päättyy ja kello 11.30 järjestetään asiasta äänestys huomenna. Nyt Käsittelemme äh, Swinburnin mietintöä, jossa kyse on elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä pankkialan ulkopuolisille laitoksille.